Cari colleghi. Hyvät ystävät, hyvät kollegat. Minulla on suuri kunnia toivottaa tervetulleeksi tämän päivän täysistuntoon Saksan liitotasavallan presidentti Hyvä presidentti, haluan kiittää teitä, että saavuitte tänne paikan päälle. Tämä on suuri kunnia, että olette valinneet toiseksi vierailuksenne Euroopan parlamentin Par- Pariisin jälkeen. Viime viikolla kävitte Pariisissa. Ja vain kolme viikkoa, siis 9. maaliskuuta teidän valintanne jälkeen, teidän virkaan astumisen jälkeen olette tulleet tänne. Tämä osoittaa, mikä merkitys Euroopalla on teille. Te olette pyytäneet enemmän rohkeutta, että Eurooppa on rohkeampi, on vapaampi, jossa kaikki työskentelevät rauhassa ja vauraudessa ja oikeudenmukaisuudessa. Olen vakuuttunut, että tämä rohkeus, jota te vaaditte, te löydätte myös tämän rohkeuden täältä parlamentista, meidän jäsentemme keskuudesta. hyvä presidentti, muistatte myöskin teidän sitoumuksenne, teidän maanne sitoumus Euroopalle. Se on tänään yhä tärkeämpää, kun katsotaan, että tärkeä jäsenvaltio on päättänyt irtautua unionista. Elämme vaikeita aikoja, ja niitä olemme eläneet myöskin menneisyydessäkin. Ja vain unioni on löytänyt oikean tien ja oikeat ratkaisut näistä kriiseistä ulos. Hyvä presidentti, en halua kuulla pelkästään oikeita ratkaisuja, mutta haluaisin myöskin kuulla teille, teille ratkaisunne parlamentille meidän yhteisessä tulevaisuudesta. Kiitokset teille, että tulitte tänne Strasbourgiin. Herr Hyvä puhemies, hyvä Antonio, hyvät parlamentin jäsenet, hyvä parlament, äh, anteeksi, komission puheenjohtaja, hyvä Jean-Claude, hyvät naiset ja herrat. Minulle on ilo ja kunnia olla täällä tänään tässä vapaan puheen ja avoimen keskustelun parlamentissa. Mutta hyvät ystävät, minun iloni on myös hieman tukahtunut. On katkeraa, puhua tässä täysistuntosalissa ensimmäistä kertaa vähän sen jälkeen, kun yksi Euroopan unionin jäsenvaltio on aloittanut eroamisprosessinsa unionista ja tiedän, että täällä otatte kantaa tähän prosessiin huomenna tässä parlamentissa. Minusta tämä on katkeraa ei pelkästään poliitikkona, vaan ennen kaikkea, ennen kaikkea Euroopan kansalaisena. Minä olen suurin piirtein niin vanha kuin Euroopan unioni. Kun minä synnyin vuonna 1956, Euroopassa, kaupungeissamme, kaikkialla Euroopassa olivat vielä nähtävissä ne haavat, jotka Hitler-Saksan aloittama sota oli repinyt kaikkialle. Ja nämä haavat olivat erittäin suuria meidän naapureidemme sydämissä ja silti nämä naapurit tuona aikana ojensivat minun maalleni kätensä luodakseen rauhan. Roomassa 60 vuotta sitten luotiin perusta uudelle Euroopalle. Kun lähdin koulutielle, nuoret ihmiset jo symbolisesti sahasivat eurooppalaisten rajojen rajapuomeja näyttääkseen, me haluamme enemmän Eurooppaa saavutettu, ei vielä riitä. 1968 sitten poistettiin tullirajat Euroopasta ja nämä tuntikausia kestäneet jonot rajapuomien edestä olivat historiaa. Kun sitten lähdin yliopistoon, Euroopan houkutus oli jo niin iso, että Etelä-Euroopassa ihmiset Kreikassa, Portugalissa ja Espanjassa lakaisivat pois eivät pelkästään diktatuurit, vaan myös lähtivät yhteisen Euroopan tielle. Vuonna 1989 olin juuri viimeistelemässä väitöskirjaani, kun Berliinin muuri murtui. Sen mursivat rohkeat ihmiset Euroopan itäosissa, jotka rauhanomaisella tavalla vaativat vapautta ja demokratiaa. He olivat niitä, jotka saavuttivat eivät pelkästään minun maani yhden, yhdentymisen, vaan myös Euroopan yhtenäistymisen. Kaikkea tätä tarkoitetaan, hyvät ihmiset ja hyvät naiset ja herrat, kun Rooman julistuksessa sanotaan, me olemme onneksemme yhtenäistyneitä. Kaikki tämä on tätä suurta perintöä, jonka Euroopan isät ja äidit meille uskoivat ja jonka joka on perustaa meidän lapsillemme. Tämä on arvokas perintö, jota me emme saa pettää tai antaa Euroopan vastustajille. Meidän on huolettava tätä perintöä. Tämä on meidän historiallinen tehtävämme. Kun katson takaisin päin näitä 60 elämäni vuotta ja näitä 60 Euroopan unionin historian vuotta, niin katseeni kohdistuu kasvuun ja uuden Euroopan menestykseen. Tie puutetaloudesta sodan jälkeisenä aikana toivon kehtoon, jossa haluttiin oikeudenmukaisempaa elämää. Jotkut saivat sen vaikutelman, että tämä menestys olisi ikuista, mutta minä olen myös omassa elämässäni nähnyt Euroopan vastoinkäymiset. Minun uskoni ja monien usko minun sukupolvessani, että Euroopan yhdentymisen tie olisi peruuttamaton, oli virhe. Ei, Euroopan tulevaisuus ei ole itsestäänselvyys. Se ei ollut sitä ikinä. Ja me tiedämme tämän, tiesimme tämän jo aikaisemmin kuin ennen kuin Brexit tapahtui. Muistan vuoden 2005, olin juuri tullut valituksi maani ulkoministeriksi ja silloin juuri unelma eurooppalaisesta perustuslaista oli romuttunut. Tiedän aivan tarkalleen, miten pettyneitä monet meistä tuolloin olisi, olivat. Mutta tiedän yhtä hyvin, miten me monet teistä myös tässä salissa, keräsimme taas voimamme ja teimme sen, mitä Eurooppa pystyy tekemään erityisen hyvin, nimittäin jatkoimme työtämme. Me tartuimme luuriin ja puhuimme toistemme kanssa. Istuimme pitkiä öitä neuvottelupöydässä ja taoimme Lissabonin sopimuksen. Tällä haluan sanoa, että Eurooppa ei ikinä ole ollut helppo juttu. Eurooppa on monimutkainen ja myös rasittava hanke, mutta tämä vaiva on sen arvoista. Neille, jotka puhuvat pahaa Euroopasta, heille meidän on vastattava yhteistyö, kasvava hyvinvointi ja ennen kaikkea 70 vuotta rauhaa. Tämä on Euroopan lupaus kansalaisilleen, mutta koskaan Euroopan menneisyydestä tämä lupaus ei ole täyttynyt itsestään. Se on täyttynyt vain silloin, kun kansallinen pikkumaisuus ei ole johtanut, vaan silloin, kun eurooppalainen järkevyys on johtanut toimintaan. Tämä on juuri se syy, miksi olen tullut tänne tänään. Minä haluaisin ensimmäisen puheeni liittopresidentä, jonka pidän Saksan ulkopuolella, pitää juuri täällä, tässä parlamentissa. Gerade jetzt in Zeiten von Juuri näinä aikoina, kun hajoamisvoimat kasvavat ja kun maailmanlopun profeetat korottavat ääntään, juuri näinä aikoina haluan puolustaa Eurooppaa. Kansalaisena kuten monet Euroopan kansalaiset tänä näinä viikkoina ovat sanoneet, minäkin sanon, kyllä minä haluan Euroopan. Ja voin liittopresidenttinä sanoa, että suuri enemmistö saksalaisia haluaa Eurooppaan. Me emme halua tietä takaisin tuhoisaan menneisyyteen, vaan haluamme yhteisen tien parempaan tulevaisuuteen. Kun sanomme kyllä Euroopalle, niin silloin ei ole kyse siitä, että kaunistelisimme asioita. Meidän ei pidä myöskään kavahtaa ristiriitoja. Kun sanoo kyllä Euroopalle, sanoo kyllä myös monimutkaisuudelle ja rasittavuudelle, myös viimeistelemättömälle Euroopalle. Se, miten monimutkaisia poliittiset ratkaisut, ovat ja miten vaivalloinen prosessi voi olla, kuka tietäisi sen paremmin kuin te täällä Euroopan parlamentissa. Täällä te näette erilaisia ristiriitaisia intressejä, mutta myös eri kulttuureja, kielejä ja perinteitä. Euroopan monimuotoisuus on seikkailu, mutta se on myös rasite, rasittavaa. Ja, ja olen kuullut täällä jo huokailuja. Mutta juuri tätä me tarvitsemme nykyään Euroopassa. Meidän ei pidä kaivautua omien mielipiteiden poteroihin. Nämä kuilut, jotka ovat avautuneet Euroopassa, meidän ei pidä pelkästään valitella niitä tai vetäytyä kansalliseen nurkkaukseen murjottamaan, ei vaan meidän pitää löytää yhteisiä teitä, rakentaa siltoja näiden kuilujen yli. Tähän on kuulunut aina Euroopassa myös se olettamus, että muut saattavat olla oikeassa. Eurooppa on rakennettu sille olettamukselle, että muut saattavat olla oikeassa. Euroopan menestys ja menestykset ovat aina olleet kompromisseja. Euroopan menestykset ovat perustuneet siihen, että vaivalloisesti sovitetaan yhteen eri intressit. Juuri tästä tämä parlamentti on symboli ja juuri tästä te olette symboleja. Kuka edes ryhtyisi parlamentaarikoksi, ilman tahtoa vakuuttaa ja ilman valmiutta vakuuttua toisin, toisten mielipiteistä. Teillä on kaikilla äh, teillä kaikilla tässä salissa, joilla on tämä intohimo käsitellä monimutkaisia asioita, te ansaitsette minun suuren kunnioitukseni ja tukeni. Haluan tukea siksi, että tiedän, että on myös ne muut on muita voimia, jotka aina tarjoavat yksinkertaisia ratkaisuja, vahvaa kättä ja tarjoavat selkeitä viholliskuvia. Euroopassa, tai ei pelkästään eurooppalaisten rajojen länsi- ja itäpuolella, leviää autoritaarisuuden kiehtovuus, mutta valitettavasti myös Euroopassa. Populistit maalaavat maailman mustavalkoisesti ja tekevät, tekevät peloista poliittista pääomaa, mutta minä en halua nähdä kaikkialla vaaroja. Tämä parlamentti tarvitsee jopa riitelyä ja kiistoja, mutta se, joka pitää kompromissivalmiutta heikkoutena, ja se, joka ei enää pidä tärkeänä eroa faktojen ja valheiden välillä, se ravistelee demokratian perusrakenteita ja meidän on demokraatteina annettava meidän selkeä vastalauseemme tällaiselle toiminnalle. Maailma, jossa me elämme, on nykyään epävarmempi ja epäselvempi. Monille ihmisille tämä aiheuttaa tulevaisuuden huolia ja pelkoa menettää hallintaa näin he ovat alttiita näille houkutushuudoille, jotka sanovat, että tule, tulkaa takaisin tuttujen kansallisten rajojen taakse, vedetään rajat ylös, vain näin voimme saada itsemääräämisoikeutemme takaisin, mutta tämä ei ole pelkästään naivia, vaan myös vastuutonta uskotella ihmisille, että sellaisia vaaroja kuten terrorismi ja ilmastonmuutos, jotka eivät tunne rajoja, että niitä voisi torjua muureilla ja rajapuomeilla. On vastuutonta uskotella ihmisille, että maailmassa, josta on tullut monimutkaisempi, vastaukset olisivat yksinkertaisempia. Ja on vastuutonta sanoa, että tässä maailmassa eurooppalainen maa yksin ja ilman EUta saisi äänensä kuuluviin tai saisi taloudelliset intressinsä paremmin menemään läpi. Päinvastoin. Päinvastoin, hyvät naiset ja herrat, jos me emme tee Euroopasta täysivaltaista toimijaa maailman näyttämöllä, silloin meistä tulee kaikista muiden valtojen pelinappuloita. Ehkä tätä juuri Michael Heseltine, joka on muuten britti, tarkoitti haastattelussa jokin aika sitten, kun hän sanoi, että Brexit saattaa olla kaikista suurin itsemääräämisoikeuden menetys, jota britit ovat kokeneet, ja hän saattaa olla oikeassa. Take back control. Näin tämä olemme kuulleet kaikkialla. Tämä on vahva slogani kyllä, mutta ennustan, että nationalistit eivät voi täyttää tätä lupausta. Jos tämä lupaus pitäisi täyttää, niin silloin voimme tehdä se vain yhdessä. Jos emme etsi siis äh, yksinkertaisia ratkaisuja ja jos me kannamme kaikki yhdessä vastuun, emmekä äh, sysästä Brysseliin. Kun teemme sisämarkkinoista vahvat ja suojelemme niitä, jotka ovat kärsineet globalisaatiosta viime vuosina, kun vahvistamme innovaatiovoimaamme ja luovuuttamme niin, että Eurooppa voi muokata tätä muutosta. Jos teemme tämän kaiken, voimme vetää populisteilta heidän hedelmällisen maaperänsä pois ja voimme sanoa, että emme, emme menetä itsemääräämisoikeutta, vaan me saamme enemmän voimaa ja painoarvoa tässä maailmassa. Kriisi, hyvät naiset ja herrat, antaa meille mahdollisuuden nähdä Eurooppaa sellaisena kuin se oikeastaan on. Ilman illuusiota, ilman turhaa optimismia, kaikki ne vahvuuksineen ja heikkouksineen. Ja kriisi pakottaa meidät sitten etsimään vastauksia sen kysymykseen – minkälaista Eurooppaa haluamme ja kuinka paljon Eurooppaa haluamme. Komission valkoinen kirja luetteli vaihtoehtoja, mutta tämä ei ole vielä ratkaisu. Mutta yksi asia onkin selvä. Jatkuva itseblokkaus täällä unionissa, se on kaikkein huonoin ratkaisu tähän. Jos haluamme edistyä yhdessä, niin ei tietenkään jokainen voi olla sataprosenttisesti saada kantoja läpi tässä ovat asiat liian monimutkaisia, odotukset liian moninaisia tähän. So, kyllä me haluamme vahvemman Euroopan ja enemmän eurooppalaisia ratkaisuja, mutta meidän pitää jättää myöskin tilaa niille jäsenvaltioille, jotka eivät halua vielä mennä mukaan tähän jatkointegraatioon. Tai eivät voi tehdä tätä. Kyllä meidän pitää katsoa myöskin niitä valtioita, jotka ovat finanssikriisin kourissa, että pitää löytää heillekin omia ratkaisuja, mutta eurooppalainen solidaarisuus voi vain tukea kansallisia ponnisteluja, ei voi korvata niitä. Kyllä, me haluamme auttaa ihmisiä, jotka pakenevat sotaa ja vainoa, mutta meidän omatkin ratkaisumahdollisuudet ovat rajallisia, eli mitä pitää päättää, kuinka paljon vastuuta kukin voi kantaa tässä. Ja kyllä me haluamme eurooppalaista unionia myöskin pitää sisäisesti yhdessä, mutta me tiedämme myöskin, että Eurooppa on suurempi kuin Euroopan unioni. Ja ilman meidän naapureitamme idässä ja etelässä. Ei mitään pysyvää rauhanratkaisua tule löytämään, löytymään tälle mantereelle. Tiedän jo, hyvät naisten herrat, että mikään näistä ongelmista ei ole yksinkertainen ja helppo. Ja erityisesti pitää ottaa myöskin huomioon ihmisten huolet. Mutta ne, jotka ovat rakentaneet Eurooppaa, ne, heillä on varmaan tullut vaikeampikin ongelmia edessään. He siirtyvät taistelukentiltä neuvottelupöydän ääreen. Ristiriidoista etsittiin rauhanomaisia ratkaisuja. He olivat viisaita. Heillä oli järkeä. Ja tämän päivän maailma on täynnä uusia epävarmuuksia. Se ei salli sitä, että olemme vähemmän viisaita kuin meidän edeltäjämme. Täältä ei puutu kysymyksiä, niitä on tarpeeksi kyllä, mutta mitä puuttuu on rohkeutta ja yhdessä valmiutta ratkaista nämä eurooppalaisesti. Ja tämä asia meidän tulee muuttaa, hyvät naisten herrat. Eturistiriitoihin kuuluu myöskin riitely. Me riitelemme Euroopassa, ja minun mielestäni tämä ei ole heikentymisen merkki. Viimeisen 20 viiden vuoden aina Euroopan politiikassa. En ole vain sattumoisin, joskus riidellyt vaan paljon riidellyt. Ja monen teidänkin kanssa täällä salissa olen kohdannut teidät riidan merkeissä. Mutta kun me riitelemme Euroopassa, niin silloin, hyvät naiset ja herrat, me teemme sen vakaalla pohjalla, normien mukaan. Monet kysymykset ovat monimutkaisia. Mutta emme saa menettää meidän näkökulmastamme kuitenkaan kaikkein tärkeintä asiaa. Vapaus, demokratia, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet, ne, niistä emme voi luopua. Ja niin se on myös artiklassa kaksi Euroopan unionista määritelty. Ja siihen ovat kaikki jäsenvaltiot sitoutuneet. Tämä on Euroopan ydin. Ja tämä on se, mikä Euroopan tekee Euroopaksi, ja josta myöskin monet ovat kateellisia. Ja kun me pitäydymme näissä arvoissa, jos haluamme olla majakka oikeusvaltiomajakka maailmassa, niin ei saa olla kyllä yhden yhdentekevää, jos tämä Euroopan sisäinen ydin huojuu. Ja silloin myöskään Eurooppa ei saa vaieta, jos kansalaisyhteiskunta tai tiedeyhteisö Central European University Budapestissa, jos sieltä ottaa toiminnallisuus pois, emme saa vaieta tästä. Ja ristiitalaisesti keskustelen myöskin aina minun maani roolista. Jotkut vaativat Saksalta enemmän johtajuutta Euroopassa, toiset taas varoittavat Saksan hallitsevasta roolista. Meidän hyvän kumppanimaamme, vähän äsken sitten valittu presidentti totesi, että Eurooppa on Saksalle vain väline tarpeisiinsa. Minusta tämä on vähintäänkin väärin käsitys. Euroopan vahvuutta ei voida perustaa vain yhden johtajuuteen, vaan kaikkien vastuuteen. Jotta kai Saksalla suurimpana ja väkirikkaimpana maana on erityinen vastuu. Mutta meidän pitää katsoa, mitkä meilläkin on omat rajamme vastuussamme. Emmekä saa unohtaa sitä, että muutkin saattavat olla Euroopassa oikeassa, kun kiistelemme asioista. Me tiedämme, mistä voimme kiittää Eurooppaa, ja minä totean, että yhdistynyt Eurooppa on onnistunut vastaus meidän historiaamme ja meidän maantieteemme vaikutuksiin ystäviemme ja meidän osaltamme. Ja me näemme, että vahva Eurooppa ei ole pelkästään meidän omien etujemme mukainen, vaan se on osa meidän identiteettiämme. Sen takia teidän tulisi tietää, että, että Saksa ja Euroopan unioni pysyvät yhdessä. Me haluamme yhteisen tulevaisuuden Euroopassa yhdessä kumppaniemme kanssa, pienten ja suurten kanssa tasavertaisina ja yhtä tärkeinä. Loppujen lopuksi teki kaikkien pohdintelujen takana on vielä toinen asia, joka on vielä tärkeämpi. Etenkään kaikille, mutta melkein kaikille ihmisille Saksassa ja Euroopassa. Eurooppa on sydämen asia. Tämän takia kerroin teille omasta tarinastani Euroopassa. Ja niin mekin, minäkin olen kuullut paljon nuorilta ihmisiltä viime viikkoina Saksassa heidän eurooppalaisista tarinoistaan. Nuorilta olen kuullut, että Euroopassa puhuvat vain ne, jotka moittivat Eurooppaa. Ja he eivät halua, että heidän toivonsa ja heidän tulevaisuutensa se vedetään, sitä vedetään matot alta populistien taholta. Sen takia me, he ovat menneet nyt kaduille, että Euroopan pulssi lyö vielä kaduilla ja aukioilla Euroopassa. Ja vaikka mekin, minä omassa sukupolvessa me ei menneet tätä näin, mutta monille meidän lapsillemme ja lapsenlapsillemme Eurooppa on jo syntynyt tavallaan toisessa isänmaaksi. Nämä ihmiset, ne tietävät jo, että tämä ei ole mikään ristiriita, että rakastaa jotain maata jolla samalla hyvä eurooppalainen. Ja minusta kyllä nuoret ovat oikeassa tässä. Ja lopuksi. Viime vuonna Kävin yksityismatkalla perheeni kanssa Preslaussa. Halusin nähdä minun äitini kotikaupungin, jonka muistan kyllä mistä, niistä vain muistoistani. Ja hän kertoi minulle kokemuksiaan sodasta ja hävityksestä ja myöskin paosta sieltä hänen tätinsä ja siskojensa kanssa. Se irtipäässyt nationalismi ja sen seuraukset, ne varjostivat minun elämääni, minun nuorta elämääni. Ja tällä tavoin myöskin minun kuvani syntyi tästä kaupungista. Proklavista. Ja 2016 tulimme ihan toisenlaiseen kaupunkiin. Kaupunkiin, joka oli eurooppalainen kulttuuripääkaupunki – joka oli elävä. Siellä oli keskustelua kaikkialla paik- aukioilla ja musiikkia ja nuoria ihmisiä Villasta, Wuppertalista, Veronasta. Siellä juhlivat yhteistä Eurooppaa. Siellä ei ollut näkyvissä mitään rohkeuden puutetta. Siellä eli unelma Euroopan tulevaisuudesta. Hyvät edustajat, nyt on meidän tehtävämme että eurooppalainen unelma myöskin seuraavalle sukupolvelle se säilyy. Se on se viesti, jonka minä tuon omasta maastani. Kyllä, me haluamme Eurooppaa. Me haluamme luoda paremman Euroopan. Ja me haluamme olla eurooppalainen Saksa. Kiitokset. ringraziare ancora una volta. Haluan kiittää teitä vielä kerran Saksan liittosavallan presidenttiä, että hyväksyitte parlamentin kutsun pitämään puheen täällä, joka todellakin innostaa keskustelua tämän täysistuntosalin sisällä lähiviikkoina. Totta on, että lähiviikkoina meidän pitää katsoa Euroopan tilannetta ja tämä viesti tästä luottamuksesta, jonka presidentti täällä esitteli, se pitää pitää huomioon mukana meidän keskusteluissamme. Kiitoksia, että hyväksyitte meidän kutsumme.